Niin ajan. Kiitos. Rouva puheenjohtaja, herra puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On kunnia olla täällä teidän edessänne tänään sisämarkkinoista, teollisuudesta, pk-yrityksistä ja yrittäjyydestä vastaavana komission jäsenehdokkaana. Toivon, että pystyn voittamaan luottamuksenne ja olemaan sen luottamuksen arvoinen, jota komission puheenjohtajaehdokas Juncker on osoittanut minua kohtaan. Talouskriisi on kestänyt jo kuusi vuotta, mutta nyt elpymisestä on viimein merkkejä. Me tarvitsemme nopeasti kuitenkin kasvua ja työpaikkoja. Euroopan täytyy löytää tie takaisin vaurauteen, talouden dynami- dynamismiin ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Jotta saavutamme tämän, meidän tulee painottaa reaalitaloutta. Sen tulee olla Euroopan talousagendan keskiössä. Kuinka pääsemme tähän? Emme ainakaan siten, että palaamme väittelyyn siitä, tarvitsemmeko liberaalimpaa vai sosiaalisempaa Eurooppaa. Me tarvitsemme molempia ja molemmat ovat yhtä tärkeitä. Sisämarkkinat voivat antaa paljon enemmän meidän kansalaisillemme ja yrityksillemme, kun vain niistä tehdään prioriteetti. Me voimme parantaa myös oman taloutemme kilpailukykyä. Modernit taloudet rakentuvat talouden, arvoketjuille, joissa tavaroita ja palveluita tuotetaan hyvin linkittyneesti ja jossa kasvu- ja kehittymismahdollisuudet eivät aina ole ihan naapurissa, vaan rajan toisella puolen. Omassa työssäni jatkaisin yhteistyötä ja jatkaisin työtä, jonka edeltäjäni Barnier Tajan ja Nelly Ferrocci ovat aloittaneet. Keskityn neljään tavoitteeseen. Sisämarkkinoiden täyden potentiaalin saavuttamiseen, teollisuuden kilpailukyvyn edistämiseen investointien ja innovaatioiden kautta, liiketoimintaympäristön ja pk-yritysten tukemiseen ja sisämarkkinoiden laajentamiseen rajojemme ulkopuolelle. Ensin, ensiksi haluaisin puhua sisämarkkinoista. Te olette kaikki kuulleet monen monta kertaa, että sisämarkkinat ovat kaikkein tärkein työkalu, joka meillä on työpaikkojen luomiseen ja kasvuun mutta esteitä on edelleen olemassa tai niitä luodaan vieläpä uudestaan. Tämä on myös eräs johtopäätös teidän äskettäisessä Cost of Non-Europe-tutkimuksessanne. Meidän tulee keskittyä niihin alueisiin ja sektoreihin, joissa on suurin kasvupotentiaali. Esimerkiksi olemme huomanneet, että suuria esteitä on olemassa eurooppalaisten palveluiden sisämarkkinoiden luomiseksi. Ne ovat sekä lainsäädännöllisiä että käytännön esteitä. Meidän tulee päästä näistä esteistä yli ja luoda lisää kasvua esimerkiksi molemminpuolisen tunnustamisen periaatteen kautta. Meidän tulisi keskittyä niihin sektoreihin, joilla on tärkeä linkki teollisuuteen ja pk-yrittäjyyteen, esimerkiksi liike, liike-elämän palveluihin, rakennusalaan ja vähittäiskauppaan. Tavaroiden sisämarkkinat ovat paremmin kehittyneet, mutta nykyisin erottelu tavaroihin ja palveluihin on hämärämpi kuin ehkä koskaan. Nämä alkavat sulautua toisiinsa, siksi me tarvitsemme yksinkertaisempaa ja paremmin konsolidoitua sisämarkkinapolitiikkaa molemmilla sektoreilla. Tässä yhteydessä haluan mainita myös digitaaliset sisämarkkinat. Nyt on jo korkea aika että älypuhelimiin yhdistetään älykkäät politiikat. Meidän täytyy konsolidoida ja, ja rakentaa sen päälle, jota meillä jo on. Siksi haluaisin tehdä tehokkaasta toimeenpanosta tärkeän prioriteetin omassa työssäni. Meidän täytyy varmistaa, että omat itseluomamme säännöt toimivat käytännössä ruohonjuuritasolla ja että ne toimivat tehokkaalla tavalla. Sisämarkkinoiden hallinta on myös tärkeää minulle, aivan kuten se on teillekin, ja sen täytyy olla tärkeässä roolissa Euroopan talouden ohjausjaksolla yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Meidän täytyy analysoida lainsäädännön kuluja ja sen tuomia etuja, mukaan lukien vaikutusten arvioinnit, pk-yritystestit, kilpailukyky, proofhouse ja expost arvioinnit. Tekisin hyvin läheistä yhteistyötä varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa, joka vastaa paremmasta sääntelystä ja REFIT-ohjelmasta. Kuluttajat ovat kasvun moottori. Meidän täytyy lähettää vahva viesti tästä omille kuluttajillemme täällä EU:ssa ja siksi myös sosiaalinen ulottuvuus on otettava huomioon. Tässä asiassa haluan tehdä itseni hyvin selväksi. En ole samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että sisämarkkinat eivät voi toimia, koska talouden vapauksia ei voi sovittaa yhteen sosiaalisten oikeuksien kanssa tai päinvastoin. Totta kai asiassa täytyy löytää tasapaino, se on pakko löytää, mutta minä en epäile, että emme voisi rakentaa sisämarkkinoita, joka, jotka rakentuvat oikeudelle ja että näin pystytään toimimaan myös käytännössä. Haluan tässä kohtaa korostaa omaa kiinnostustani sosiaaliseen yrittäjyyteen. Siinä voidaan yhdistää innovatiivisia ratkaisuja sosiaalisiin ongelmiin. Olen vakuuttunut, että jos haluamme ratkaisuja, niitä on löydettävissä. Otetaan esimerkiksi EUn ammattikortti, joka, tekee, joka helpottaa työskentelyä muissa EU-jäsenvaltioissa – Annan muutamia esimerkkejä asioista, joita tarkastelisin alkuun. Palveludirektiivi on hyvin tärkeässä osassa. Me tarvitsemme uuden strategian palveluiden sisämarkkinoille. Tuoteturvallisuus ja, sisä- ja markkinavalvontapaketti on myös tärkeä, samoin kuin uuden julkisten hankintojen lainsäädännön tehokas toimeenpano ja immateriaalioikeuksien konsolidointi. Toinen prioriteettini olisi edistää teollisuuden kilpailukykyä investointien ja innovaatioiden kautta. Minkälaista kestävää kasvua ei saada aikaan ilman vakaata teollista pohjaa. Teollisuus edustaa kolmea neljäsosaa yksityisen sektorin tutkimus- ja innovointikustannuksista, kuluista EU-ssa ja kolmea neljäsosaa Euroopan viennistä – Tästä johtuen teollisuus on Euroopan talouden keskiössä ja tavaroiden ja palveluiden on oltava, ja ne ovat toisistaan riippuvaisia. Jos Eurooppa haluaa olla vauras, globaali, globaalissa mielessä kilpailukykyinen, teknologian edelläkävijä ja ympäristömielessä kestävä, meidän täytyy pystyä vahvistamaan teollisuuden kilpailukykyä ja tuoda sen, teoli, sen talouden paino lähemmäs 20 prosenttia EUn BKTstä vuoteen 2020 mennessä, aivan kuten puheenjohtaja Juncker, puheenjohtaja Juncker on linjannut. Oman teollisuusstrategiani keskiössä on neljä tärkeää asiaa. Teollisuus tarvitsee edullista pääsyä tuotantopanoksiin, energiaan, raaka-aineisiin ja taitoihin. Euroopassa energian hinta on kaikkein korkeimmalla maailmassa. Me luotamme energian tuontiin ja kriittisten ra- raaka-aineiden tuontiin. Tämä vahingoittaa teollisuutemme pohjaa, erityisesti energiavaltaisilla aloilla. Me tarvitsemme kestävyyttä ja kilpailukykyä. Ne menevät käsi kädessä. Tästä syystä tukisin energian sisämarkkinoiden kehittämistä tekisin läheistä yhteistyötä kollegani Marianne Taisenin kanssa, jotta saisimme kurottua umpeen tätä taitojen ja pätevyyksien aukkoa yrityksissä, erityisesti teknologia- ja teollisuusaloilla edistämällä muun muassa ammatillista koulutusta ja uudelleenkoulutusta. Toinen tärkeä asia on se, että investoinnit ovat pudonneet. Ne ovat nyt noin 20 prosenttia pienemmät kuin ennen kriisiä. Ja tässä mielessä tekisin yhteistyötä varapresidentti Kataisen kanssa, kun panemme täytäntöön tätä 300 miljardin euron investointipakettia, josta on nyt jo puhunut komission puheenjohtaja Juncker. Meidän täytyy varmistaa, että rahat käytetään tehokkaasti ja käytän kokemustani alueellisessa rahoituksessa taatakseni tämän. Kolmanneksi teollisuuden täytyy pystyä investoimaan innovointiin ja modernisaatioon. Meidän täytyy luoda innovaatioystävällinen ympäristö, jossa ideoita tuetaan niiden kehittelystä lähtien aina markkinoille asti. Käytän kaikkia politiikan välineitä, joita on saatavilla, aina immateriaalioikeuksista muihin asioihin asti tukeakseni innovaation, innovaatioiden ja teknologian rahoitusta ja julkisia hankintoja yhdessä Carlos Mendosen kanssa. Haluan hyödyntää muun muassa Horisontti 2020-ohjelmaa ja muita EUn välineitä, jotta voimme tukea markkinoita lähellä tapahtuvaa innovointia ja mahdollistavia teknologioita, muun muassa bioteknologiaa ja nanoteknologiaa. Neljänneksi tulen kiinnittämään aivan erityistä huomiota Euroopan, Euroopan strategisiin teollisuuden alueisiin. Mainitsen muutamia niistä. Autoteollisuudessa mielestäni meidän pitäisi uudelleen aloittaa KAAS 2020 prosessi, tarkistaa tyyppi hyväksyntäpuitteistoa ja antaa vahvaa vauhtia maailmanlaajuiselle harmonisaatiolle, mitä tulee autolainsäädäntöön. Kemikaalien kohdalla yhdessä kollegani Karmenu Vellan kanssa teen työtä parantaakseni täytäntöönpanoa Riitsin kohdalla erityisesti mitä tulee luvanantomenettelyyn. Puolustuksen kohdalla tulen keskittymään sisämarkkinoihin, puolustustarvikkeiden hankintoihin ja investointien järkiperäistämiseen seuraten Euroopan neuvoston laatimaa tiekarttaa asiassa. Rakennusteollisuudessa ehdotan, että laaditaan kuntotesti sektorista ja analysoidaan sitä, miten rakennustarvikeasetusta on täytäntöön pantu mutta antakaa minun nyt puhua suoraan. Lähestymistapani tulee olemaan kattava, ulottuen kaikkiin sektoreihin, teräksestä matkailuun ja luovaan luoviin aloihin, ottaen huomioon niiden kaikkien erityispiirteet. Samanaikaisesti tulkoon selväksi, että kun tehdään työtä Euroopan teosuinalojen kanssa, tulen toimimaan erittäin varovaisesti alueilla, jotka ovat huolenaiheita kansalaisille. Ensinnäkin, mitä tulee terveystuotesektoriin, haluan vakuuttaa teille, että kun taataan kans- potilaiden ja kansalaisten terveys, tulee olemaan johtava periaate toiminnassani. Tu- terveys ja turvallisuus tulevat ykkösenä ja minä aion lähe- tehdä läheistä yhteistyötä äh, kollegani Vitenis Andri Kaittaksen kanssa, joka on terveyskomissaari, jos nämä asiat koskevat terveyttä. Toiseksi teollisuutemme täytyy pysyä kestävällä pohjalla ja meidän täytyy kiinnittää myös huomiota olosuhteisiin, jotta voidaan kehittää vihreää taloutta. Tämän takia aion pohtia pakettia erilaisista toimenpiteitä, joilla voidaan edistää puhtaita teknologioita ja markkinapohjaista resurssitehokkuuteen perustuvaa lähestymistapaa eri teollisuuden aloilla. 2015 tulen ehdottamaan täydellistä tiekarttaa, jossa on mukana kaikki toimet, joilla tuetaan teollisuutta. Ja tässä kaikessa kilpailukyky on Eurooppa 2020 strategian ja talouden ohjausjakson keskiössä. Kolmas prioriteetti mitä tulee PK-yrityksiin. Kaikki yritykset tarvitsevat yritysystävällistä säätelyympäristöä. Tulen korostamaan yksinkertaistamisen ja ennakoitavuuden merkitystä yrityksille. Tulen kiinnittämään erityistä huomiota PK-yritykseen täysin käyttäen hyväksi 2,3 miljardia euroa kosmeohjelmasta aivan erityisesti tukeaksemme PK-yritysten rahoituksen saantia tehostaa Yritys Eurooppa-verkoston toimintaa, jotta pk voivat käyttää mahdollisimman paljon hyväkseen sisämarkkinoita ja löytää tätä kautta markkinoita myös EUn ulkopuolelta. Kaikki aloitteet, joita tulen esittämään, niistä tehdään ensin pk testi, jotta varmistetaan, että etteivät ne suhteettomalla tavalla vaikuta haitallisesti pieniin yrityksiin. Tulen ehdottamaan uudistettua Euroopan pk-yrityksen tukevaa aloitetta. Tulen pyrkimään varmistamaan sen, että kaikkialla Euroopassa – tullaan radikaalisti vähettämään aikaa ja kustannuksia aloittaa yritys, muun muassa anta, nopeuttamalla luvanantoprosessia. Me voimme myös vähentää hallinnossa taakkaa huomattavasti, kun jos käytetään sähköisiä yhteyspisteitä ja helpottaa yritysten siirtoja. Lisäksi aion helpottaa sitä, miten käsitellään rehellisiä konkurssitapauksia niin, että voidaan antaa toinen mahdollisuus uusi mahdollisuus rehellisille yrittäjille. Tässä teen yhteistyötä Vera Jourovaan kanssa oikeusasian ministerinä. Sitten neljäs prioriteetti. Markkinat EUn ulkopuolella. Tietenkin on luonnollista, että tulevaisuuden hyvinvointimme riippuu myös kansainvälisistä markkinoista. Euroopan talous tarvitsee markkinoille pääsyä niin EU:ssa kuin maailmanlaajuisesti. Siksi tulen tekemään yhteistyötä kauppakomissaari Cecilia Malmströmin kanssa, kun tuetaan markkinoiden ava- avautumista Euroopan ulkopuolella vastavuoroisuuden ja keskinäisen hyödyn hengessä. Ajattelen tässä aivan erityisesti USAta ja Japania, joiden kohdalla neuvottelemme juuri molemmin puolin meidän täytyy laskea tariffeja, poistaa muita kuin tariffiesteitä, avata palvelumarkkinoita, parantaa pääsyä hallitusten hankintakilpailuihin. Samanaikaisesti, niin kuin puheenjohtaja Juncker on sanonut, tässä ei voida toimia omien standardiemme kustannuksella, ja näin ei tule tapahtumaan. Tietysti tulen kiinnittämään erityistä huomiota siihen nouseviin markkinoihin, kuten Kiinan markkinoihin ja lähi alueen naapurimaihemme. Ne, absolutely. Tietenkin, tietenkin. I'm a perception in the... Joskus on sellainen näkemys EUsta, että se mitä me teemme syventääksemme sisämarkkinoita on asia, joka tehdään vain suurille yrityksille. Tämä on väärä käsitys. Sisämarkkinat ovat paljon enemmän kuin tällaista minulle. Tämä on perusta Euroopan taloudelle ja se vaikuttaa joka, ikistä, joka ikisen yritykseen. Näin sisämarkkinat käsikädessä innovaation kanssa tar- niitä täytyy edistää, jotta voimme edistää myös Euroopan kilpailu- kilpailukykyä. Näin saadaan kasvua ja työpaikkoja, joita kipeästi tarvitaan. Very much. Let's... Kiitoksia oikein paljon. <laughs> Pannaan Eurooppa takaisin töihin.